kukaan vastusta, nämä nimitykset on näin hyväksytty. Minulla on myöskin ilo virallisesti Erakli Kobakizeta, ähm, Georgian parlamentin puhemiestä tervehtiä. Hän on paikalla valtuuskuntansa kanssa. Ils effectuent ce jour une visite de... He ovat työvierailulla Euroopan parlamentissa ja meillä on ilo ja kunnia saada heidät vieraksemme tämän päivän keskusteluihin ja täysistuntoon. Sydämellisesti tervetuloa. Nyt siirrymme äänestyksiin. Aloitamme edustaja Takkulan mietinnöstä. Kyseessä on äänestys.